So good. No niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Voimmekin aloittaa esityslistan mukaisesti. Ja meillä on kohta kuusi edessämme parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011. Ja tässä on meidän valiokuntamme tarkistuksia. Valmistelija Jutta Hauke ei päässyt paikalleen, vaan hänen puolestaan puhuu Linda McEvans, joka kertoo meille, mitä ympäristövaliokunta toivoo talousarviosta 2011. Linda, ole hyvä. Yes, thank, thank you, Chair. Yeah, Jutta Hauke. Kiitos. Jutta Hauke lähettää pahoittelunsa ja panemme asiat todella kaikki ylös. hän on asiantuntija näissä budjettikysymyksissä, mutta kerron hänelle äh, terveisiä täältä ennen seuraavaa neuvottelukierrosta. Niin Jutta on äh, antanut äh, perustelunsa ja oman lausuntonsa tässä, mutta hän haluaisi tänään erityisesti sanoa, että neuvotteluja on ollut paljon sihteeristön ja Envi- ja Sanko-pääosastojen kanssa. Ja yksi keskeinen huomio liittyy tähän nimikeistön muutokseen, koska on perustettu ilmastopolitiikkapääosasto. Jos katsotaan budjettia, niin meillä on siellä nyt Klim, pääosasto ja sitä varten omia budjettikohtia ilmastopääosaston lisäksi. Ja Jutta halusi erityisesti korostaa tupakkarahastoon liittyviä jatkuvia ongelmia. Sitähän on rahoitettu tupakko, tupakkoyritysten rahoilla ja tämä on herättänyt julkista tietoisuutta tupakavaaroista, mutta nyt tämä 2010 päättyy tämä tupakkarahasto ja nyt Sanko on pyrkinyt löytämään ratkaisun, kuinka voitaisiin jatkaa tätä työtä tupakan suhteen, mutta mitään ratkaisua ei ole vielä löydetty, niin että Tämä löytyy kohdasta viisi tästä lausunnosta, jossa pyydetään Sankoa pääosastoa löytämään tyydyttävä ratkaisu, jotta ja eilenhän myöskin Belgian puheenjohtajuuskauden puitteissa tästä puhuttiin. Useat kollegat ovat sitten jättäneet pilottihankkeista ja valmistelevista toimista budjetin suhteen huomioita. Ja nämä ovat saaneet komissiolta vastauksen viime viikolla 8. heinäkuuta äh, julkaistussa raportissa. Ja Jutta haluaa muistuttaa kollegoita siitä, että mitä tulee pilottihankkeisiin ja siihen, mistä niissä on kyse, niiden olisi tarkoitus olla kokeellisia ja innovatiivisia. Ja niiden pitää äh, tarkistella sitä, ovatko nämä toimet äh, käytännönläheisiä ja valmistelevat toimet sitten liittyvät tuleviin toimiin. So I think what she's saying is that some of the... Ja tässä on saatu näistä kahdesta määritelmästä, pilottitoimista ja valmistelevista toimista kollegoilta myöskin tiettyjä huomautuksia. Jutta on pyytänyt myöskin kertomaan aikataulusta. 19. päivä heinäkuuta on määräaikatarkastusta jättämiselle tähän lausuntoluonnokseen. Ja mitä tulee budjettitarkistuksiin, niin se on myöskin sama määräaika niille. Ja Envin pää sihteeristö on, sihteeristö on jo seitsemäs päivä saanut näitä tarkistuksia ja äänestykset sitten pidetään 6. päivä 9. Strasburgissa ja Jutta on halunnut kiittää tässä myöskin sihteeristö erityisesti Emilia Romanoa hänen työstään budjettiasioiden valmistelussa. Tässä siis Jutan muistio, jonka teille halusin nyt välittää tämän lausuntoluonnoksen puitteissa ja odotamme kollegoilta nyt kaikkia kommentteja ja lähetän sitten niistä lausunnon Jutalle. Kiitos Linda tästä selonteosta Jutan puolesta. Kiitän myös sihteeristöä ja hänkin kiitti sihteerin kommentteja. Haluaako joku lausua asiasta jotain? Ei näytä olevan asian laita. Näin yleistä väsymystä tai tyytyväisyyttä tuntuu vallitsevan salissa. Sanotaanpa näin, että että tämä yleinen tyytyväisyys valitsee. Kuulostaa paremmalta kuin väsymys. No, tämä on nyt kirjattu tiedoksi ja tiedot ovat kaikkien käsillä. No niin, olen pikkuisen aikataulusta edellä, öö, ainakin kun ajatellaan äänestämisiä, koska väkihän on tietenkin asennoitunut kello 9.30, mutta näin on tilanne. Sitten vuodessa seuraava kohta esityslistalla. mietintö biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta. Tämä on Esteri Langen mietintö, joka on lienee vielä matkalla parlamenttiin jostakin, mutta tässä on kysymys äänestyksestä, tarkistusten käsittelystä Niitä on 104 yhteensä. Mehän olemme tottuneita äänestäjiä tässä valiokunnassa – Richard. Richard. Niin puheenjohtaja, nyt kun olemme esityslistallamme, meillä on äänestys kello 9.30, kovinkaan monta kollegaa ei vielä paikalle, niin ehkä pitäisi pitää pieni tauko, koska kuten sanottu, eh, sali ei ole vielä täynnä. Ja nimenomaan oli tarkoitus aloittaa 9.30. Se on ehkä hyvä asia. Ehdottaisin, että sitten otamme meidän eh, EFSA-valtuuskuntamme selonteon se on kohta 11 esityslistalla. Ehkäpä tässä nyt tilaisuus tehdä se nyt. Hyvä. Niin kuin sanottu, me olemme Parmassa valtuuskunnan voimin, sillä seitsemän jäsentä. Raportin te olette nähneet. Ja EFSA on 2002 perustettu virasto, joka, perustu, joka johtui 90-luvun elintarvikaskandaalista. EFSAn tehtävähän on, on tehdä tieteellisesti antaa tieteellisesti riippumattomia lausuntoja kaikista koko elintarvikeketjusta. Eilen herra Dallin kanssa jo käytiin keskustelua riskiarvioinnista, jota EFSA tekee. Oli useitakin kriittisiä kysymyksiä meidän valtuuskuntamme taholta suhteessa siihen laatuun, joita tutkijoilla on ja suhteessa heidän riippumattomuuteensa ja myös sen osalta, miten kattavia nämä tieteelliset selvitykset tutkimukset ovat, joita tehdään, joita, ja, jotka kattavat erilaisia aihekokonaisuuksia. EFSA on rakenteilla oleva virasto. Me tunnemme historian, myös toimipaikka, ei ollut alun perin varma, se ei ollut myöskään, se ei ollut myöskään niin, niin kovinkaan helppoa, joskin nyt on kyllä parannusta tapahtumassa. EFSA on saamassa uuden rakennuksen ja ennen kaikkea henkilökunnan kannalta on, tulo, on myös tulossa Eurooppa-koulu, joka on tietenkin perhe, perheellisten lapsiperheiden kannalta tärkeä asia, että lapset saadaan kouluun niin, että, että tätä lasten ei tarvitse mennä kouluun Ispaan, joka on aika kaukana, vaan että jotta olisi päässyt Eurooppa-kouluun. No, kaikki nämä kuumat asiat olivat esillä tuossa tuon vierailun aikana GMOt. Eilen oikeastaan kävimme tämän keskustelun. Sitä keskusteltiin myös Parmassa sitten elintarvikkeet, Novel Foods, nämä liha, tematiikka oli esillä. Kysymys pestisiideistä ja bisphenol A. Se oli myös yksi asia, ja myös terveysvaatimukset, health claims. Niin kuin sanoin, EFSAlla on vaikea tehtävä. Sehän on sellainen virasto, joka on täynnä ristiriitaisia asioita ja teemoja. Meidän puolelta meidän täytyy olla myös tarkkana sen suhteen, että emme esitä mitään perusteetonta kritiikkiä. Ei voida sanoa, että EFSA ei, EFSA ei olisi riippumaton. Se on väärin. Kyllä voidaan valittaa sitä, että ehkäpä ei ole riittävästi selvityksiä, jotka koskevat pitkän aikavälin seurantaa. Tästä tämän tyyppisiä huomioita tietenkin voidaan esittää. Se oli mielestäni hyödyllinen käynti. EFSA oli tyytyväinen siihen, että parlamentti on kiinnostunut siitä ja sen toiminnasta. Meillähän oli lähes 300-400 henkilökuntaa, 300-400 työntekijää, Siellähän on töissä ja me Meillä oli mahdollisuus äh, vaihtaa mielipiteitä heidän kanssaan. Ja kaiken kaikkiaan se oli myös Helsingissä Ikässä oli asia näin. Meidän käyntimme virastoissa ovat kovin arvostettuja. Ja ne on, se on tärkeää, että me teemme näitä vierailuja, koska, koska ne ovat kuitenkin kaukana Brysselistä ja näin tarvitsevat myös tätä yhteyksiä. Meillähän on yhteyshenkilöitä, mutta kyllä tällaiset satunnaiset käynnit valiokunnan voimin ovat hyvin tervetulleita. No niin, siellä oli myös meikäläisiä valiokunnan jäseniä oli tässä valtuuskunnassa mukana. Onko mahdollisesti huomioita? Richard. Richard Zeber. Niin, puheenjohtaja mitkä olivat sitten johtopäätökset, joita ryhmä teki tästä, koska tässä raportissa on eräitä kriittisiä asioita ollut esille, kuten tämä riskiarviointi, jossa, johon emme aina ole olleet niinkään tyytyväisiä, esimerkiksi eh, sanotaan gmo osalta ja kloonilihan osalta, ja taas toisaalta EFSAhan, EFSA on arvosteltu näistä säädöksi, säännöistäkin, mutta mitkä ovat kritiikin paikka, missä on parannuksen, parannuksen mahdollisuuksia, mainittiin riskiarviointi, mitä EFSA voisi tehdä paremmin ja, ja toisaalta nämä siellä on edelleenkin vielä ongelmia, jotka eivät, ole, jotka eivät ole ratkeneet. Ehkä voisit esittää omat käsityksesi tai sitten tämän ryhmän johtopäätökset tästä vierailusta. No, kritiikkihän ei ole uutta, vaan sitä on esitetty jo pitkään. Ja komissaari Dalli oli myös Parmassa. On sovittu, että äh, vuoden 2010 loppusyksyyn mennessä koko tämä operatiivinen johto EFSassa sitten selvittää tämän hallinnoinnin tilanne ja me olemme saamassa raportin niistä parannuksista ja muutoksista, mitä siellä operaatiossa tehdään tämän viraston toiminnassa. Ja voin oikeastaan olla samaa mieltä, mitä kollegit eilen sanoivat, että mitään EFSAn maineen täytyy olla kohdallaan. Sen täytyy olla arvostettu, kunnioitettu viranomainen, jonka, jonka äh, arvioita myös arvostetaan, vaikkakaan ei välttämättä olisi, oltaisi samaa mieltä niistä, niiden tulosten kanssa. Kuitenkin äh, äh se riskianalyysin täytyy olla yksiselitteisiä ja objektiivisia ja korkealaatuisia. Kyllä me varmasti myöhemminkin äh, tämän vuoden mittaan puhumme tästä asiasta silloin, kun tämä äh, selvitys tästä operatiivisesta hommasta on tehty valmis. Linda on, Minulla on vain kysymys ihan yleisesti ottaen virastoista. Se, mitä sanoitte kouluista ja siitä, että ihmiset käyvät töissä ja niin poispäin. No meillä ei oikeastaan nyt pitäisi olla lisää virastoja, koska meillä on jo aika paljon virastoja, joilla ei ole selkeitä mandaatteja. Tulevaisuudessa meidän pitäisi luoda virastoja vain, jos niillä on jokin tietty EU-lainsäädäntö merkitys, että ne tekevät todella jotakin konkreettista ja niillä on todellinen funktio. No EFSalla tietysti on näitä tiettyjä tehtäviä, mutta meidän pitäisi olla aika tiukkoja neuvoston kanssa, kun he sitten lähtevät sijoittelemaan näitä ihmisiä virasto, virastoja eri kaupunkeihin, jotta ihmiset olisivat neuvostossa tyytyväisiä, koska kysymys on ihmisten elämästä. Heidän täytyy muuttaa sinne ja elämänkumppaneiden täytyy löytää työpaikka sieltä ja niin poispäin. Ja tämä tuntuu ehkä sivu sivuseikalta, mutta kyllä sillä on merkitystä sille, kuinka nämä virastot toimivat loppukädessä. Mitä tulee sitten näihin turvallisuustutkimuksiin ja niiden luonteeseen. Meidän pitäisi aina muistaa, että tiedemiehet aina vastaavat niihin kysymyksiin, mitä heiltä kysytään. Jos kysytään turvallisuudesta, onko tämä tieteellisesti turvallista vai ei, niin he eivät vastaa sitten mihinkään muihin kysymyksiin, kuten onko tämä vaikkapa sosiaalisesti toivottavaa tai onko klonattujen eläinten toteuttaminen, onko se edes sopivaa ja toivottavaa, niin että mm, meidän täytyy miettiä tätä ehkä yhteiskunnassa, minkä takia me tarvitsemme ja haluamme klonattuja eläimiä, niin että he eivät välttämättä että anna näitä ratkaisuja ja vastauksia meille nämä ähm, virastot. En usko, että ne menevät sen pidemmälle kuin mitä niiltä pyydetään ja kysytään. Ja jos EFSA sanoi, että tämä on turvallista ja sitten meidän pitäisi mukaan lähteä sitä seuraamaan, niin tämä on paljon suurempi keskustelu. Ja meidän on myöskin tarkasteltava muita äh, pohjia, koska tämä on todella suuri keskustelu, enkä usko, että välttämättä saamme ajankohtaisiin kysymyksiin lopullisia vastauksia. Sen takia meidän pitäisi äh, muistaa, että aina kyse ei ole pelkästään tieteellisistä näkemyksistä, jos ajatellaan vaikkapa eläinten hyvinvointia tai kloonattuja eläimiä tai elintarvikkeiden turvallisuutta. Mutta haluaisin sitten kysymyksen bisphenol Asta. Sanoitte, että keskustelitte tästä asiasta. Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että tässä viikolla jotakin EFSA sanoi bisphenol Asta, vai koko komissio nyt julkaista tästä jonkin raportin, ja ähm, oliko se nyt 13 tai 14 päivä heinäkuuta, oliko se eilen tai tänään, ja saadaanko tämä raportti tänne valiokuntaan, jos sellainen nyt sitten on julkaistu? Das fragen wir No, kysytäänpä komissiolta, jos täällä on joku komissiosta paikalla, joka voisi vastata. Bisphenol A. On, pystyykö joku vastaamaan tähän? Olkaa hyvä. Herr Wolf. Herra Wolf. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä viikolla on nettisivustolla kerrottu, että tätä loppuraporttia lykätään syyskuulle – Eli meillä on vielä noin 800 tutkimusta, jotka täytyy käydä läpi, joten tämä työ sitten julkaistaan syyskuussa. Das war die aus... <clears throat> No niin, tämä oli tämä tieto Bisphenol Asta, ei heinäkuussa, vaan syyskuussa. Näihin muihin huomioihin parlamentti on tehnyt useitakin mietintöjä virastoista, EUn virastoista – ja me olemme tyytymättömiä siihen tapaan, miten tämä, näistä tehdään, päätöksiä tehdään neuvostossa vähän siihen, siihen tyyliin, että millä maalla ei ole vielä virastoa. Ilman mitään sen kummallisempaa järkeilyä, niin, niitä vaan sijoitetaan eri puolille. Siellä on hyvin erilaisia organisaatiomuotoja. Asian saaminen järjestyksen on, on jatkestotehtävä, milloin on ilo aikaisemmin olla AFKossa ja käsitellään näitä asioita usein, useankin otteeseen. Näistä muista asioista, joista Linda puhui, puhui todellakin, me olemme keskustelleet tästä. EFSAhan tekee ainoastaan riskiarviointeja. Riskihallinto, siis se viimeinen arvio politiikan tasolla, se tapahtuu täällä. Me teemme sen. Me teemme sen me emme aina seuraa sitä, mitä tiede sanoo tai tutkijat sanoo, vaan me teemme sen, mitä politiikka pitää tärkeänä ja oikeana. Koska sitten selvityksen, selvitysten jälkeen ollaan yleensä taipuvaisia myös noudattamaan tieteellisiä tuloksia, mutta ei aina. Näin on Täällä myös todettiin, että FDA USAssa tekee ainoastaan riskiarvioita. USAssa tämä on puhtaasti tieteellinen tai tutkimuslaitos. Siinä ei, siihen ei liity mitään sosiotaloudellisia näkökohtia, kun taas EFSA on, EFSAlla on tämä toimeksianto. Siellä tehdään enemmän, EFSA tehdään enemmän riskiarviointeja ja sosioekonomisia selvityksiä, ei pelkästään tieteellisiä, mutta varmastikin tiede on se vahvempi puoli tässä virastossa. Ja riskihallinto, jonka komissio tekee, niin tietenkin me olemme siinä mukana lainsäätäjänä. En tiedä, haluaako, onko teillä vielä jotain sanottavaa, ei näytä olevan. No niin, sitten olemmekin ilmeisesti hyvin äh, hoitaneet tämän äh, ajan, joka oli äh, jäljellä. Nyt on riittävästi väkeäkin paikalla. Vittoria Brodikin on, hän, hänen vaalipiirissään Parmassa hän on EFSA. Onko Vittorialla jotain sanottavaa EFSAsta? Me nimittäin aikaistimme tämän kohdan käsittelyn. Onko jotakin syytä vielä arvioida? Vittorio, ole hyvä. Eh, grazie Presidente. Eh, volevo... Eh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, etten voinut olla mukana keskustelussa aikaisemmassa vaiheessa. Vierailukäynti oli hyvin tärkeä suurelle joukolle ihmisiä. On hyvä tietää, miten siellä reagoidaan ja miten me voimme reagoida silloin, kun on tällaisia suuria aihealueita, jotka, koskettelevat, jotka koskevat meitäkin. EFSA, EFSA voidaan varmasti parantaa. Kuitenkin minulle oli sellainen vaikutelma, että on kyse sellaisesta virastosta, johon voimme luottaa voimme syventää toimiamme, mutta voimme myös parantaa lainsäädännöllisiä toimiamme ja tietoa asioista. On selvää, että meidän täytyy jatkaa seurantaamme tuonkin viraston osalta. Meidän täytyy myös edistää sen toimia. On totta, että uusien elintarvikkeiden osalta, kun ajatellaan vaikka GMO-asioita, niin meidän täytyy olla todellakin tarkkoina. Ei pidä myöskään unohtaa sitä painetta, jota harjoitetaan maatalouden suuntaan, kun halutaan parantaa tuottavuutta. Meidän täytyy siis taata näiden kysymysten seuranta hyvin syvällä tavalla. Ja olen täysin luottavainen EFSAn suuntaan. Minusta sillä on tärkeä rooli myös meidänkin työmme kannalta. Kiitos Vittorio, voi vahvistaa tämän. Me tarvitsemme EFSA, siksi me olemme kiinnostuneita tietenkin tämän toiminnan parantumisesta. Ja no, loppupeleissä tämä virasto on meidän lainsäädäntötyötämme varten, äh, lainsäädäntötyötämme silmällä pitää merkityksellinen. Siksi meidän täytyy olla myös tarkkana, missä me kritisoimme ja myös, että missä me voimme tarjota tukea koska tämä virasto on hyvin tärkeä meidän kannalta näissä, tärkeissä, näissä vaikeissa asioissa. No niin, sitten tulemme seuraavaan kohtaan esityslistalla äänestys mietinnöstä, joka koskee biologisen monimuotoisen säilyttämistä koskevan EU-lainsäädännön täytäntöpanoa. Esittelijämmekin on paikalla, Esther de Lange. Mehän nyt on tänne tullut aika runsaasti jäsenikin paikalle. Näin ollen voimme sitten siirtyä itse äänestykseen. Äänestyslista on teille jaettu ja tämä alkaa tarkistuksella kaksi. Onko teillä äänestyskortit myös mukana? Laittakaa ne paikoillenne, koska myöhemmin saatamme joutua äänestämään koneellisesti. Mutta kuka nyt äänestää puolesta kakkonen? Kiitos vastaan. Tyhjää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 Peti yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 Fielner äh, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 Gebrandi ja muut kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa koneäänestys 39, toinen osa koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. kolme puolesta, 22 vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Kävi huono tuuri. Hyväksytty. Ei muuta mahdollisuutta. Ma carte de vote korttini on kadonnut, joten valitettavasti en voi äänestää koneellisesti tänään aamulla. If a colleague actually did bring a card, but it's technically broken. Kollega toi kortin, mutta valitettavasti se on viallinen, um, viallinen kortti sellainen asia voi tapahtua tai rikkinä, rikki mennyt kortti tietysti niin voi käydä kenelle tahansa, mutta en ymmärrä kuinka voimme jatkaa äänestystä tässä tilanteessa. Rikkinäinen kortti ei mikään kortti siis äänestänyt. No sitten ehdottaisin, että tämä äänestys uusitaan ja lasketaan, koska täällä on nyt aika paljon Niin linja on normaalisti selvä. Meillä on valiokunnassa äh, koneäänestys, se tiedetään. Kortti otetaan mukaan tai sitten ei, näin on aina ollut. Meillä on ollut suuria äänestyksiä, jossa kortteja ei ole aina ollut mukana. Ole hyvä, Linda. Jos kollegat eivät voi äänestää rikkoutuneen kortin vuoksi, niin he voivat hankkia uuden, lähettää jonkun hakemaan uuden. Niitähän on useampia. Me voisimme odottaa, että jokaisella on kortti. Meidän täytyy ehkä odottaa, että jokaisella on kortti. Ei tämä mikään pysyvä ilmiö ole tässä äänestyksessä. lyssnande plenum. Sääntö on selvä. Meillä on koneäänestys ja tulos pätee, jos sitten aloitamme olemattomia kortteja tai rikkinäisiä kortteja hässäköimään, niin siitä tulee täydellinen kaos. Voimme toistaa äänestyksen, se on yksi mahdollisuus. Silloin kunnioitamme tätä faktaa, että on yksi rikkinäinen kortti. Mutta meillä on kuitenkin koneäänestyksen tulos ja se täytyy, äänestykset hoidetaan kortin avulla täällä valiokunnassa. Sitten sanotaan, 39 niin, toinen osa, otamme äänestyksen uudestaan Äänestys alkaa 39 toinen osa. Koneäänestys alkaa. Abstimmung ist. Äänestys päättyy. No nonni, niin, oho. Olipas ihan toisinpäin tämä tulos. Toinen osa on hylätty. ja rikkinäinen kortti on osoittautunut hyödylliseksi ilmiöksi. Siis. 40 puolesta. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mutta voidaan kernaasti tarkistaa koneellisesti 40. Koonnistus, äänestys alkaa. Älä Abgestimmt. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 25 vastaan hyväksytty. Kannatti äänestää. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 vedetty pois. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 raukeaa. Sitten konsolidoitu tarkistus numero 2. Puolesta konsolidoitu kakkonen vastaan tyhjää hyväksytty. No sitten muutamat raukeavat näin ollen. Ja sitten on kappale 9, tarkistus 48 McAvan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuulen juuri, että 53 ensimmäinen osa on vedetty pois. Ja sitten äänestämme toisesta osasta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Check huudetaan. 51 tarkistetaan koneellisesti. Koneellistus alkaa 51. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. EPP on kaksi liikaa. EPPllä, EPPltä pitää kaksi korttia ottaa. EPPltä yksi, vielä yksi pois. No nyt sopii. No niin, selvästi hyväksytty kuitenkin. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten, sitten 58 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti toinen osa. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Ja päättyy. Hylätty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 60. Ein EPP zu viel. Yksi EPP liikaa. Nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Hyvä. Hyväksytty. 59 puolesta. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 61 puolesta raukeaa. Kolme raukeaa. Peti viisi, ei kun. Ei kun 63. 63. Kerbrandi ja muut puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 63. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. PEH 5. Kahten, kahdessa osassa ensimmäinen osa. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PEH-11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PEH-12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peh 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peh 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten peti 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 Villiers puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten Seitsemänkymmentäkuusi Gerbrandi ja muut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Check Okei, 76. Tarkistetaan koneellisesti. Äänessä alkaa. Abstimmung dann beendet. Ja päättyy. No niin, hylätty. Hyvä. Sitten 75 Van Brandt puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 1779 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. petti 12, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä ylätty. 80, Kaadenpah ja muut puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 80. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 ja 83 puolesta. 82 ja 83 ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää ylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 86. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten on toivomus, että PEH 21 olisi kuitenkin äänestettävänä. Onko, onko tällainen esitys nyt tehty? No niin. Vihreät, Velier. Uh, Tässä pyydetään, että PES 21 äänestettäisiin ja syynä on se, että uh, tämä uh, säännös itse asiassa ei tule tällä päätöslausemalla katetuksi, vaan toivon mukaan myöskin tästä kohdasta voitaisiin äänestää esittelijä. 21 goes completely against what we have just... Vers 21 on täysin sen vastaista, mistä olemme päättäneet. Siinä sanotaan kansalliset ja sektorikohtaiset tavoitteet, ja me olemme juuri äänestäneet valtavirtaistamisesta ja integroidusta lähestymistavasta, ja olemme äänestäneet nyt Pesissä ja Peti-kohdissa kysymys on erityisesti vetomuksesta ja kalastuksesta. Ja tietysti PETI-tarkistusten pitäisi käsitellä vetomuskysymyksiä, koska tietysti ympäristövaliokunta käsittelee näitä yleisiä kysymyksiä. Näin me olemme juuri tehneet. Olemme sanoneet, että haluamme integratiivisen lähestymistavan ja sen takia emme halua laittaa näitä tavoitteita minkään kansallisiin tai sektoripohjaisiin laatikoihin, vaan haluamme enemmän tällaista rajat ylittävää yhteistyötä niin, että tämä ei, tämä, tämä itse asiassa on kaiken sen vastaista, mistä juuri olemme äänestäneet, niin että tässä kysymys ei ole edes kalastuksesta, joten näin ei pitäisi enää tehdä. No niin, tässä on kaksi perustelua, yksi puolesta, yksi vastaan. Nyt äänestämme sitä, äänestämmekö? Kuka kannattaa sitä, että me äänestämme nyt P21. Kuka kannattaa sitä, että äänestämisen puolesta? Kuka vastustaa tätä esitystä? Päästäkö joku tyhjää? Se näyttää hylätyltä. Enemmistö vastusti. Ei siis äänestetä. Sitten 87. Raukeaa. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 90 Eikö sitä ennen on 9.3 toinen osa, 9.3 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 9.3 toinen osa tarkistetaan koneellisesti. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Oli tiukka. 90 van Bremt puolesta. Also, nachdem der... Nyt sen jälkeen, kun teksti on luettu, niin esittelijä kannattaa sitä. On yleensä hyödyllistä lukea tekstit, josta äänestetään. Kuka äänestää vastaan? Tyhjää, hyväksytty. Sitten 96 Peri Rodriguez puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 Kramer. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti kolmasosa. beendet. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. Sitten meillä on konsolidoitu tarkistus 6. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. No, täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty 29-24. Sitten muutama tarkistus on hoitunut tällä tavalla. Nyt on vuodessa 88 Gebrandi ja muut puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 176 klas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 108 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 109. Ensi, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111, tai tsekataan, 110 tsekataan, okei, 110 koneäänestys, äänestys alkaa. Absolut. Ja päättyy. Hylätty. Sata yksitoista puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 112 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten Pesh, kyllä oli selvä. Peh 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pech 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Pech 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 ja Pech 17 saman sisältöisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta Sata viisitoista vai? 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 118. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty terveydeksi vaan. Pih 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. 129 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ala 130 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Peh 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pieh 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti pieh 10. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 133 ja 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Peh 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 140 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Okei, tarkistetaan 141. osa koneellisesti. Ja päättyy. Hylätty. To- toinen osa raukeaa näin onko sillä mitään järkeä. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty 144 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa koneellisesti. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää Hyvä ylätty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää ylätty. 146 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää ylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 81 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Identtiset 158 ja 160 puolesta puolesta siis. Se on, siellä on, jotkut on kyllä puolesta vastaan. Tyhjää. Check. Koneellinen tarkistus. So, dann beendet. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 100, 162 Ferreira puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. Sata kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Peti 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 168 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää ylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää ylätty. En tiedä, onko tässä kolmannessa mitään mieltä. No okei, okay, kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Se on nyt hylätty kuitenkin kolmessa osassa. Ja kolme kertaa hylätty. Olisi voinut olla yksinkertaisempaakin. 172 puolesta puolesta. Ei kun aloitetaan. 172 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Voidaan kyllä tarkistaakin koneellisesti. Koneäänestys alkaa. E Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata seitsemänkymmentäkolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sata neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 175 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Peti 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 179 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 189 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 182 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peh 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Check. Joo, PEH 20, koneäänestys alkaa. Abstimmung beendet. Ja päättyy. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta 190, siitä on äänestetty jo vai? Sitten 191 ja Gebrandi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Peti 12, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdantasan kappaleet numero 9, Crosted puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan Arsenis ja muut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksitoista kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Se lienee myös hyväksytty, mutta tarkistetaan toinen osa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. 12. Jeklee puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13. Rossi puolesta vastaan, tyhjää, ylätty. 14 Aader puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 Arsenis ja muut puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti toinen osa. Äänestys päättyy Huomenta, huomenta. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Siinäpä se hieno juttu. Sitten äänestämme tästä päätöslauselmasta. Teemme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kattoppas vaan. 55 puolesta. Eikä mitään tyhjää, eikä yhtään tyhjää, ollut vastaan, vastaan entäkään. Lämpimät onnittelut esittelijäni Langelle. Näin ollen parlamentti on hyvin valmistautunut jatkamaan eh, Nagojan konferenssissa. Onnittelut ja kiitoksia tästä työstä, jonka tuloksena tämä mietintö on, on syntynyt. Sitten jäämme vielä biologiseen monimuotoisuuteen. Ja seuraava kohta esityslistalla onkin Punkt 9. Kohta 9. EU-strategiset tavoitteet biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolien kymmenelle kokoukselle. Tässä on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 haloo. It, e, EPPn e italialaisosa on vielä keskustelun tiimellyksessä. Ja, also... No niin, me hyväksyimme tämän kyselyn, kysymyksen, mutta meillä on vielä päätöslauselma joka me tulemme esittämään. Tehän tunnette sen, se on teidän papereissanne mukana. Kysynkin tästä päätöslauselmasta, haluaako joku puhua asiasta jotain? Ei kukaan. Ei mikään huono juttu. Sitten kaikki ovat samaa mieltä. päätöslauselmasta, joka koskee COP10. Beste Lange. Bellier, die sich schon meldet, Miroslav Utski, Katika, Liota, Anna Rosbach. So will einer der Antrag... Kaikki nämä ovat esittäneet tämän. Haluatko joku, haluaako joku näistä sanoa tästä asiasta jotain? bitte. Euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen ja tyytyväinen tähän työhön, jotka on tehty päätöslausumaesityksen osalta. Haluan korostaa sitä, että tämä kannanotto neuvosto, joka Euroopan parlamentti on omaksumassa, on kunnianhimoinen, kun ajatellaan näitä Nagojan tavoitteita. Haluaisin palata kuitenkin kolmeen seikkaan, joihin voidaan esittää tarkistuksia tässä päätöslausumaesityksessä ja jotka, joka on siis tänään esillä. Toivoisin, ekologiryhmän puolesta, että kiinnittäisimme huomiota, vaikka tämä saattaakin diplomaattisesti olla hieman monimutkainen seikka, niin se on kuitenkin tärkeä asia. Pitäisi pahoitella tästä Japanin kantaa, kun ajatellaan tätä COP10 kokous tai tietyt kalalajit, jotka ovat uhanalaisia, erityisesti puhun sinievä tonnikalasta ja tietystä valaslajista. Ja näiden uhanalaisten lajien tilanne on kysymys, jossa meidän pitäisi olla tarkkaana ja pahoitella sitä, mitä tällä hetkellä, mikä tällä hetken, tämän hetken tilanne on. Me haluaisimme, että tämä otettaisiin esille hyvin selvästi se seikka, että parlamentti vastustaa yleistämistä silloin, kun puhutaan elävän olennon patentoimisesta. Ja tähän viitataan myös päätöslauselmaesityksessä ja että tämä vastustus joka meillä on, pitäisi tuoda esille hyvin selkeästi ja, ja että nämä asiat pidetään siis selkeästi erillään toisistaan. Ja sitten vielä lisäkohta, joka koskee biopolttoaineita. Siinä pitäisi korostaa sitä, että on tarpeen luoda kriteerit, jotka ovat kestäviä ja jotka ovat sitovia. Nämä olivat ne kolme kohtaa, joihin halusin teidän kiinnittävän huomiotanne ja, ja haluan toistaa vielä sen, että olen tyytyväinen tähän tehtyyn työhön. Toivottavasti se saa enemmistön kannatukseen parlamentissa. Ja, vielen dank, Kiitoksia, Sandrine Bellier. Nyt on Kriton Arsenis on pitänyt puheenvuoroa. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitokset puheenjohtaja. Haluan onnitella päätöslauselman tekijöitä. Ja erityisesti korostaisin sitä, että kahdessa viime kokouksessa niiden pöytäkirjoissa CBDn, CBDstä äh, erityisesti Kolumbiassa 2010 maaliskuuta, äh, niin tämän pöytäkirjan pohjalta käy selville, että monet maat, kuten Brasilia, ovat todelleet, että niin kauan kuin strategiset suunnitelmat eivät kata tai että kun näistä strategisista suunnitelmista ei voida olla samaa mieltä vuonna 2010-2020 ajanjaksolla, ja tämä, jos ei ole mitään selkeää sitoumusta rahoituksesta eikä todellista edistymistä, mitä tulee liittymiseen tähän pöytäkirjaan. Uskon, että voisimme korostaa näitä kahta seikkaa, koska tuntuu vähän samalta kuin Kööpenhaminassa saattaa olla, että nämä neuvottelut joutuvat umpikujaan. Ja kun ajattelen näitä kokouksia, niin tämä on todella häpeällistä. EUn kanta on ehkä tuon yleisopimuksen kohdan kolme tavoitteiden vastainen, jossa kuitenkin vaaditaan tiettyjä seikkoja. Ja tällä tavalla ei myöskään noudateta TRIP-sopimuksen henkeä, kun kysymys on alkuperäiskansoista. Äh, pitäisi viitata äh, alkuperäiskansojen mahdollisuuksien käyttää resursseja ja äh, siihen, että he voivat myöskin käyttää geneettisiä voima- luonnonvaroja. Eikä tässä myöskään viitata siihen, että että otettaisiin huomioon yleisesti käytettävissä oleva tieto. Tässä vesitetään, tai siis me yritämme vesittää sen, kuinka tässä määrätään seurannasta näiden geneettisten, geneettisten luonnonvarojen käytössä. Ja samanaikaisesti tämä näkyy muuallakin. Toisin sanoen EU tässä nyt tekee, haluaa tehdä, EU haluaa tehdä tästä seurantaprosessista vapaaehtoisen. Ja meidän pitäisi vain pyrkiä pääsemään sopimukseen perinteisten luonnonvarojen käyttäjien kanssa. Jos se ei ole mahdollista, niin sitten pitäisi antaa mahdollisuus siihen, että se on tapa, jolla tätä asiaa toteutetaan. Tämä pöytäkirja laitetaan täytäntöön siitä päivästä lähtien, kun se on ratifioitu ja kaikki nämä säännökset pidetään näitä säännöksiä pidetään äh, siis tulevaisuudessa pitävinä ja ne eivät hyödytä millään lailla alkuperäiskansoja. Tämä kanta on täysin äh, erilainen kuin mitä tähän mennessä on ollut. Ja mielestäni tätä asiaa pitäisi korostaa. Sitä vielä viimeinen huomio on hyvin valitettavaa, että vaikka meillä on CBD ollut voimassa jo vuodesta 1992, äh, ja siellä on oikein hyviä säännöksiä tässä monimuotoisuus biodiversity yleissopimuksessa niin, ja myöskin muita samantyyppisiä yleissopimuksia on myöskin olemassa, niin äh, niissä mennään hyvin nopeasti eteenpäin ja ne ovat täysin sidoksissa markkinoihin ja äh, meidän pitäisi ottaa huomioon kaikki näkemykset niin yhteisöjen kuin markkinoiden kuin kaikkien muidenkin ja meillä on vielä edelleen ongelmia päätöksenteossa kuitenkin. Meidän päätöslauselmamme on todella olennainen äh, jotta päästäisiin todella biodiversiteetissä näihin perimmäisiin tavoitteisiin. Kysyn, Vittorio Prodi. Kiitoksia. Sitten Vittorio Prodi. Ja. Dann gehen wir weiter. Okei, okay, sitten jatkamme. Kristiina Kirteres Cortines. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tarkastelemme tätä monimuotoisuutta koskevaa päätöslauselmaesitystä, minä olin Bonnin kokouksessa parlamentin valtuuskunnassa mukana. Ja ensinnäkin on havaittavissa tässä tekstissä suuria ristiriitaisuuksia. Minun suuri yllätykseni, tai minun hämmästyksekseni, kun olimme Bonnissa, oli alkuperäiskansojen asema, kun ajatellaan kaikkia niitä ihmisiä, jotka asuvat noilla alueilla, Afrikassa – Intiassa, Kamerunissa, Meksikossa, niin näiden ihmisten ei sallita viljelevän vanhoja maa-alueitaan ja heillä on kuitenkin käytössään vanhoja välineitä ja mm, viljelytapoja ja he eivät ei pääse käymään näillä alueilla katsomaan viljelyksiä ja puitaan ja tämä ongelma on suuri ja meidän pitäisi viedä tämä asia myös komission eteen, komission käsiteltäväksi. Meidän pitäisi olla sellainen li- lisäpöytäkirja, joka ottaisi, tai sellainen liite, joka ottaisi huomioon nämä ihmisten elämään vaikuttavat seikat. On todellakin tämä asenne on todellakin sellainen, että me emme voi hyväksyä sitä, kun ajatellaan ihmisten mahdollisuuksia elää, kun ajatellaan näitä alkuperäiskansoja, jotka haluavat vaalia omia maitaan ja maisemiaan, omia viljelystapojaan, niin tämä teksti on todella tiukka heille. Meidän täytyisi ottaa huomioon myös nämä maan omistusolosuhteet. Ja kun on nämä ihmiset, joilla on omistuksia, niin meidän täytyy viedä heidän asiansa selkeästi, tuoda se selkeästi esille. Minä haluaisin, että tämä valiokunta pohtisi johdonmukaisella tavalla näitä kysymyksiä ja eri alueita – tiloja, joita saatetaan tällä tavalla ryhtyä tuhoamaan. Meidän, me olemme voimattomia tietyllä tavalla lainsäädännön kautta, mutta näitä elinympäristöjä pitää suojella ja alkuperäiskansojen asema on otettava huomioon. Meidän täytyy olla yhteyksissä näihin kansalaisjärjestöihin, alkuperäisasukkaiden edustajiin ja vaatia sitä, että näissä pöytäkirjoissa sekä maailmanlaajuisesti että EU:ssa otetaan huomioon nämä inhimilliset tekijät, joilla, joiden tämä luonne, näiden asioiden luonne täytyy olla pysyvästi huomioon otettu. Kiitoksia. Danke. Mm-hmm. Kiitos. Missä tämä ristiriita on tässä mietinnössä? Missä sinä näet tämän ristiriidan? Perdón. Yo creo que prefiero hacer un comentario Haluan tehdä kirjallisesti nämä kommentit ja silloin ne tulevat paremmin esille ja yksinkerta- yksityiskohtaisesti esille. Hyvä. Sitten seuraava. Ja en herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia. Tämä ajatus kyllä otetaan huomioon, mutta tarkistus on jättöaikaa 15. päivä sanoin jo nyt kiitos eh, tästä innokkaasta osallistumisesta. Nyt on varmasti välttämätöntä tätä laatia tiukka paperi ja keskittyä oleellisiin näkökohtiin. Etten oikein tiedä, miten muuta allekirjoittajat tähän suhtautuvat, koska meidän pelkivyksymme on se, että ne ajatukset, jotka ovat tämän eh, eh, takana tulevat myös näkymiin, mutta en usko, että paperi saa sellaisen mit, mittakaavaan, että, että voidaan ottaa kaikki alueellisetkin yksityiskohdat esiin. Ja kiitänkin lämpimästi tästä äänestyksestä äh, tämän päivän äh, äänestyksessä. Niin, Tämä oli aika vaivalloinen äänestys. Voisin kuvitella, että tulevaisuudessa voitaisiin ehkä muuttaa näitä menettelytapoja tai ainakin harka, niin, että ei, ei tarvitsisi käydä niin paljon yksittäisiä keskusteluja, mutta tämä paperi on tärkeä ja meillä täytyy olla tiukka linja Euroopan parlamentilla ja koko Euroopalla. Ja keskustelut on osoittaneet, että täytyy olla kumpaakin, nimittä yhtäältä täytyy ottaa huomioon ne oleelliset edut kunkin väestöryhmän osalta. Uskon, että luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus onnistuu, jos väestö kannattaa sitä. Me tarvitsemme varmastikin tätä alhaalta ylösliikettä. Ja, ja meillä Euroopassa vielä vähän puuttuu se, että me saataisiin sitoutumista, myös päätöksentekijöiden sitoutumista. Meidän täytyy vaatia, että biologinen monimuotoisuus ja, ja lajien suojelu näkyy kaikissa politiikan ä, ä, sektoreissa emme saa tehdä sellaista paperia, joka pelkästään keskittyy vain johonkin tiettyyn nurkkaan, vaan meidän täytyy tähdätä siihen, että ei ole mitään politiikan sektoria, missä luonnon monimuotoisuus ja äh, lajien suojelu ei olisi otettu huomioon, koska kaikki vaikutukset näkevät myös resurssoinnissa. Ja uskon, että tämän pitäisi olla se perustendenssi tässä mietinnössä. Kiitos. Thank you. Esther Delange. Kiitos. Esther de Lange. Voorzitter, ik, uh, ik wil allereerst de collega's en ook het Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita ja sihteeristöä siitä, että tämä Nagoja koskeva päätöslauselma on laadittu ja sähköposteja on vaihdettu puolin ja toisin ja nyt on käyty myöskin vielä aikaisemmassa mietinnön osalta ollut valtavat keskustelut käynnissä. Olen siis kiitollinen tästä ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy vielä valvoa sitä, ettei tämä päätöslauselma ole liian laaja. Ja että meidän äänemme ei tule tukahdutetuksi, vaan meidän täytyy puhua yhdellä äänellä ja tässä on tärkeitä lisäyksiä ehdotettu, erityisesti humanitaariset näkökulmat ja myöskin se, mitä tässä sanottiin äh, sinievä tonnikalasta ja valaista. Meillä on täällä vastuu täällä EPssä, että että äh, todella äh, nämä asiat tulevat ilmaistuksi suhteessa Japaniin. Ja sitten tämä patenttikysymys, sillä on myöskin hyvin tärkeä merkitys. Elävän materian patentoitavuus on asia, jossa omistajien täytyy voida käyttää ja hyötyä myöskin tästä monimuotoisuudesta ja etteivät vain pelkästään monikansalliset yritykset näitä oikeuksia ota itselleen. Meidän täytyy siis todella vielä miettiä tätä sopivaa sanamuotoa tältä osin, mutta meidän täytyy myöskin komissiolle esittää kysymys, kuinka komissio aikoo valvoa sitä, että ettei uudellaan, uudelleen tehdä samoja virheitä, jotka tehtiin kuitenkin näissä aikaisemmissa kansainvälisissä konferensseissa ja ettei tuntikausia sitten suljetuin ovin neuvotella, kun jo kuitenkin muut maat ovat sitten jo konferenssin ulkopuolella tehneet sopimuksen. Tietystikin tätä tekstiä voidaan vielä hienosäätää, mutta uskon, että olennaista ovat nämä suuret viestit, jotka me haluamme Japanille välittää. Ja, dann fragen wir doch mal. No niin, sitten kysytään vielä komissiolta, että sananne minkälainen oman navan ympärille pyörimisshow tästä tulee? Jörg Kroos on komissiosta täällä, voi ehkä sitten tästä asiasta enemmänkin lausua. Onko hän paikalla? Bitte. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Um, yes, as regards the... Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee näihin valmisteluihin ihan lyhyesti vai missä mennään ja sitten EUn sisäisestä koordinoinnista. Sehän on vasta nyt alkanut Belgian puheenjohtajuuskauden puitteissa ja kun ajatellaan joidenkin kokousten tuloksia, äh, vaikkapa Kalissa tai Nairobissa, niin ne tuloksien pohjalta meillä on ollut sisäistä kuulemista kaikkien jäsenvaltioiden tahojen kanssa ja pyrimme nyt valmistelemaan EU-kantaa ja se on jo aika pitkällä tämä työ. Olemme tehneet yhteistyötä siis Belgian kanssa ja varmastikin saamme nämä kannat valmiiksi neuvoston päätelmien myötä lokakuussa, ehkä puolivälistä lokakuuta neuvoston päätelmien kanssa ja pyrimme myöskin sitten kertomaan parlamentille näistä valmisteluista tämän prosessin myöhäisemmässä vaiheessa ja todennäköisesti mm, lokakuun alussa kokouksessa voimme sitten antaa paljon yksityiskohtaisempia tietoja siitä, missä oikein mennään. Mutta tällä hetkellä juuri ennen nyt lomia ja kun ajatellaan, että kun ajatellaan etujen jakamista, joka täällä on monasti mainittu, niin viimeis Poliittiset neuvottelut käydään juuri tällä viikolla Montrealissa ja meidän täytyy vielä odottaa niiden tuloksia ja koko tämä avainkysymysten paketti on sitten vielä tuossa COP Kymmenen kokouksessa Nagoyassa esillä, mitä tulee mm, muun muassa biodiversiteettitavoitteisiin ja 2020 strategiaan ja niin poispäin, niin, niin että ähm, me olemme täysin äh, siis sitoutuneita näihin tavoitteisiin lokakuussa. Ja sitten ihan viimeisimpänä kohtana rahoitus varmasti tulee olemaan suuri kysymys. Ja tämä paketti on todella, ähm, sitä, tätä, tätä asiaa pitää vielä näiden Montrealin tämän viikon kokousten, kokouksen tullusten valossa tarkastella. Toivotaan näin. Ja vielä yksi puheenvuoropyyntö. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin tehdä suoran kysymyksen komissiolle. Olen tietoinen siitä, että EU-ssa on vaikeaa muodostaa yhteinen kanta, mutta kun kuulin, että tällainen tapahtuu todennäköisesti lokakuun puolivälissä ja sitten Nagojan kokous on lokakuun lopussa, niin saattaa syntyä jälleen sama ongelma, joka te- syntyy ja vihreä, joka tehtiin Kööpenhaminassa. Konkreettinen kysymykseni on, mitä me nyt juuri tässä vaiheessa teemme, kun ajatellaan, jotta saataisiin EUn ulkopuoliset maat mukaan ja sitten, että meillä on tämä yhteinen kanta – lokakuun puolivälissä ja sitten näemmekin Nagoyassa tilanne on se, että muilla onkin täysin toisenlainen kanta. Eli mitä voitaisiin tehdä, jotta muut maat saataisiin mukaan tähän EUn yhteiseen kantaan? Kritton Arseniksellekin on kysymys. No minä, Mit, jos me pääsemme, jos me saamme muut maat meidän kannallemme, tästä tulee siitä voi hyötyä koko maailma, mutta meidän kantamme on sellainen, että, komissio kommentoi nyt sitä, että pitääkö paikkaansa, että, on, että komissio viittaa nykyisiin oikeuksiin resurssien osalta, luonnonvarojen osalta oikeu- ja komissio hakee yksituumaisuutta, eikä se ei tue viittaamista, viittausta yleiseen tietoon ja haikooko se tukeutua vapaaehtoisuuteen. Nämä ovat aika häpeällisiä juttuja. Haluaisin komissio kommentoida. Arvoisa. Thank you, Mr. Chairman. Um, first... Kiitos puheenjohtaja. Niin ensiksi siihen, mitä nyt teemme, että kolmannet maat tulisivat jo mukaan tässä vaiheessa. On totta, että viimeinen kanta, lopullinen kanta tulee hyvin pian ennen koppia, mutta esimerkiksi juuri nyt tällä hetkellä kokoonnutaan Montrealissa ja myöskin Liesissä ja muissa paikoissa ja siellä keskustellaan siitä, kuinka voitaisiin päästä mahdollisiin kompromisseihin juuri niiden kantojen pohjalta, joita me olemme näissä kokouksissa esittäneet ja näissä epävirallisissa kokouksissa siis. Ja me olemme myöskin ajatelleet käyttää diplomaattiverkostoamme, kuten aikaisemminkin teimme mm, huhtikuussa, jotta voisimme viedä nämä ehdotusluonnoksemme muille osapuolille, jotta he tietäisivät, mikä meidän kantamme olisi. Ja aiomme käyttää myöskin korkean tason kokousta syyskuussa 2010 New Yorkissa. Silloin YK on yleiskokous kokoontuu ja siellä keskustellaan monimuotoisuudesta ja myöskin käydään kahdenvälisiä neuvotteluita ministereiden kesken ja siellä valmistellaan kopia. Ja toivon mukaan näissä poliittisissa kokouksissa kaiken korkeimmalla tasolla asia tulee esille, koska odotamme tietysti, että myöskin hallitukset osallistuvat ja että ne jo myös pääsevät sopimukseen monista avoimista kysymyksistä kopia koskien. Ja toivon mukaan olemme ratkaiset jo monet näistä kysymyksistä ennen kuin sitten tämä itse kokous alkaa. Mitä tulee ABS, ABS-neuvotteluihin, niin tässä aikaisemmin esille tullut kysymys joka liittyy Montrealissa käynnissä oleviin neuvotteluihin. En ole vielä saanut sieltä neuvottelevilta kollegoilta mitään briefausta. Toivon mukaan ymmärrät, että en voi antaa tietoa siitä, mitä tällä hetkellä on keskusteluiden alla Montrealissa ja kuinka sitten kannat siellä kehittyvät tästä syystä ja mitä tulee alkuperäkansoihin ja heidän oikeuksiinsa perinteisen tiedon pohjalta, tässä uudessa pöytäkirjassa pitää ottaa nämä asiat huomioon ja geneettisten äh, luonnonvarojen käyttö myöskin ja paikallisten yhteisöjen oikeudet. Ja me tuemme myöskin sitä, äh, että säännökset velvoitteista sellaisille maille, jotka joutuvat takaamaan sen, että on olemassa tietty mekanismi mm, maan tasolla, että todella nämä kansat ja paikalliset yhteisöt voisivat olla mukana neuvotteluissa, niin tämä pitäisi todella saada aikaiseksi, mutta tietenkään tämä ei voi olla velvoite kansallisella tasolla, koska keskustelut tästä asiasta ovat hyvin vaikeita, eikä kyse ole pelkästään vain EU-sta, jolla jolla on omat näkemykset asiasta, vaan tämä on hyvin poliittinen keskustelu mutta ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö me halu, emmekö me haluaisi tätä viittausta alkuperäkansojen ja paikallisten yhteisöjen viittauks, oikeuksiin tähän pöytäkirjaan, mutta neuvottelut tällä hetkellä ovat siis käynnissä ja olemme luvanneet kertoa parlamentille mahdollisimman pian Montrealin neuvotteluiden jälkeen tästä, jotta saatte viimeisimmät tiedot siitä, missä menemme. Ja aivan saman olemme tehneet myöskin aikaisemmin ennen Montrealin kokousta pari viikkoa sitten, mutta valittelen todella pahoittelen sitä, että, että me voi antaa teknisempää tietoa, koska tekniset asiantuntijat eivät ole paikalla nyt. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Näin ollen lähdemme tältä pohjalta. Ja kuten sanottu, tarkistus jättöaikaan huomenna kello 12 päivällä mennessä. Ja olemme kuulleet, että päätösosuudelta tulee aika tiukka aika lyhkäinen. Sitten tämän aamun viimeinen kohta, koska 11 on jo käsitelty, tämä EFSA-juttu on käsitelty jo. Meillä on mun on tästä ilmastojuttu ei ole esityslistalla, se täytyy sitä myöhemmäksi. Meillä on nyt, on nyt kohta kymmenen puolueettomien vaikutusten arviointien takaaminen. Martin Kalananin laatima lausunto Äh, jurivaliokunnan. Kalajan, ole hyvä. Thank you, Mr. Um, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ei ole esityslistan tärkein aihe tänään, mutta se on kuitenkin silti aivan merkittävä asia. Kuten sanoitte aivan oikein, niin me annamme lausunnon juuri valiokunnalle – ja tämä koskee siis puoluttomien vaikutusten arviointien takaamista. Rouva Niebler on vastuuvaliokunnan esittelijä ja olen samaa mieltä hänen kommenteistaan työasiakirjassa siitä, että komissio kantaa viime vastuun näiden vaikutusten arviointien takaamisessa, mutta niissä täytyy olla myös laatuvalvontaa ymmärrän tai hyväksyn sen, että meidän täytyisi hyödyntää sitä laajaa tietämystä ja asiantuntijuutta, jota komissiossa on, ja niiden arvioiden pitäisi myös tulla valvotuksi ulkopuolisten ja riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Ja näin eh, tällainen elin voi valvoa komission tekemiä toimia. Tämä olisi paras käytäntö. Näin on tehty yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa ja Ruotsissa muun muassa. Siellä on jo vastaava toiminta käynnissä. Minä olen saanut kommentteja eri viiteryhmiltä ja ne ovat aivan oikeutettuja huolenaiheita, koska komission tekemät arvioinnit ovat usein mu- myötäilevät niitä poliittisia päätöksiä, jotka on jo tehty ja ovat linjassa siis näiden toimien kanssa. Joitakin kommentteja on tullut aiheeseen ja on hyvä, että tämä valiokunta katsoo, miten IMKO asia käsittelee siellä. Keskus, ensimmäinen keskustelu on jo käyty näistä ehdotuksista. Envi, ympäristövaliokunnan pitäisi siis myös antaa omaa kantansa. Mehän vaadimme tarkistusten muodossa sitä, että e, näitä arviointia tehdään silloin, kun heidän tarkistukset otetaan huomioon. Nämä ovat siis arviointeja, jotka ovat, liittyvät näihin tehtyihin, esitettyihin tarkistusten ja niiden tarkistusten hyväksymiseen. Uskon myös, että vaikutusten arviointien laatu voida, sitä voidaan parantaa, jos kuulemme eri viiteryhmiä ja myös kustannustehokkuutta tehokkuusarviot ovat kysymys, jossa voimme myös tehdä parannusta ja tiettyä hyötyä ehdotukseen ovat tuolleet, tuoneet myös nämä kvantitatiiviset tekijät. Joskus asioitahan on vaikeaa mitata ja sitten myös kustannukset, jotka syntyvät monitoroinnista, ovat myös hankalia ja tämäkin pitäisi perustella selkeästi. Lopuksi voin sanoa, että puolueettomat vaikutusten arvioinnit ovat todellakin tärkeitä. Niillä saattaa olla lainsäädäntötyössä todella keskeinen eh, rooli ja se puolueettomuuden takaaminen on myös tärkeä asia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kälän. Todellakin me tarvitsemme useissakin mutkikkaissa asioissa tarvitsemme, meidän täytyy tietää, ainakin käsittää, minkälaisia seuraamuksia voi syntyä, ja tällainen seurausarviointi on tärkeä, olla sellainen vaikutelma, että tässä toimitaan niin, että, että tässä ikään kuin perustellaan se esitys, joka on tehty tai tehdään – näin ollen se, tässä lähdetään siitä, että joku lainlaatija haluaa, jota se ei välttämättä ole nyt tämän asian idea. Toimintavälisessä sopimuksessa parlamentin komission kesken on sitouduttu siihen, että oleellisissa muutoksissa me teemme seuraus vaikutusten arvioinnin, se on pakko tehdä. En nyt oikein tiedä, miten tämä näkyy käytännössä. Me olemme itse aika me emme välttämättä ole arvioineet äh, arvioimassa vaikutuksia silloin, kun jos poiketaan jostakin, laki, äh, jostakin säädöksestä. Toisaalta lainsäätäjänä meillä on vapaus poiketa näistä säädöksistä, jos me olemme katsomme, että me sitä halua. No niin, useita puheenvuoropyyntöjä. Kiitos. Kiitos. No niin, Minä äh, olen yllättynyt siitä, että tästä puuttuu täysin kestävyys, joka on avainkysymys. Koko kestävyyden avain on vaikutus, vaikutus, joka sääntelyllä Euroopassa voi olla. Ja mielestäni tämä on selkeästi tästä tultava esille. Ja äh, minun mielestäni tämä on hyvin demokraattista, että esitetään kysymyksiä ja voidaan laittaa tähän juuri äh, valiokunnan mietintöön näkemyksiä. Siis mitä vaikutuksia EU-sääntelyllä on yleisesti talouteen, työllisyyteen, ympäristöön tai vaikka mihin? Ja sitten kuka tekee näitä vaikutusten arviointia ja kuinka puolueettomia ovat ja millä kriteereillä. Ja pitää muistaa, että tulevan vuoden aikana EU tarkistaa ympäristövaikutusdirektiiviä. Ja vaikka tuntuu siltä, että tässä on jokin tietty konsepti, niin kysymys on kuitenkin sääntelystä. Ja monasti EU-asetukset vaikuttavat negatiivisesti. Tämä on osoitettu monta kertaa ja hyvin monta kertaa myöskin Eurooppa ei ota kuulevin korviinsa tätä kritiikkaa, koska emme ole tottuneet siihen, eikä komissio ole tottunut siihen, että meitä kritikoidaan, vaan kysymys on poliittisesta sekaelimestä, joka ei ole tuttunut kritikointiin ja sitten hermostuu kovasti, jos sitä lähdetään kritikoimaan. Meidän täytyy siis tottua siihen, että on uudistettava ja tarkistettava jatkuvasti tätä puolutonta äh, vaikutusten arviointia. Ja äh, Richin ongelma hyvin osoitti, että on olemassa äh, porsaan reikiä, semmoisia kohteita, joita ei ole ratkaistu ja sen takia vaikutuksia piti arvioida siis. Minä tuen riippumatonta tietoa ja riippumatonta vaikutusten arviointia, mutta täytyy mennä pidemmälle. Ja sanoisin, että näissä näiden maiden instituutioissa, jotka saavat etua tietyistä aloitteista, niiden täytyy olla riippumattomia, kuten esimerkiksi ajatellaan nyt vaikkapa tätä vasemmiston hellimää ajatusta kaupungistuminen Espanjassa ja sen liiallinen eteminen on hyvin tärkeä kysymys ja monta kertaa vasemmisto on tässä tätä tukenut. Ja tällä tavalla sanotaan, että viedään, viedään rahat pois eh, rikkalta, mutta itse asiassa tällä tavalla viedään myöskin köyhiltä pois asunnot. Ja eh, tämä vaikuttaa budjettiin ja keskeisin eh, rahoituksen lähde on kuitenkin valtio tai sitten ne, jotka hyötyvät tästä rakentamistoiminnasta. Ja olen iloinen siitä, että nyt on kritikoitu tätä Espanjan rakennustoimintaa mutta tämän ongelman juuri on siinä, että kaikki haluavat rakentaa entistä enemmän ja äh, saada entistä enemmän rahaa. No, ja sitten tapahtuu näin, että koskaan tämän kaupungistumisen vaikutuksia ei kuitenkaan arvioida äh, siltä osin, kuinka hallinto siitä hyötyy, koska kysymys on hyötyvästä tahosta, niin että tarvitaan puolueettomuutta. Ja minä tuen sataprosenttisesti sitä kantaa, jota ystäväni Kalagan tässä on esitellyt. Ja Euroopan täytyy olla itse paljon kriittisempi säätelyä kohtaan ja haluaisin, että nyt pyydettäisiin että tämä lautakunta äh, tänne ja äh, että tänne tulisi todella äh, virkamiehiä vaikkapa Norjasta, jotka osoittaisivat, missä määrin äh, esimerkiksi EU-lainsäädäntö on äh, vaikuttanut kienteisellä tavalla. Ja ähm, olisi hyvä, jos todella tällä tavalla voitaisiin edetä. Minä toivoisin, että meidän täytyy saada Euroopan unionissa tietoa jo kansallisesta lainsäädännöstä ennen kuin se esitellään täällä ja myöskin sen vaikutuksesta. Ja se nyt ei maksa mitään. Kysymys on oikeastaan pelkästään dogmista jota seuraamme. Ja minä olen ensinnä sitä mieltä, että tarvitaan riippumattomuutta ja toisekseen tarvitaan lisää tarkkuutta, koska on myöskin tärkeitä läheisyysperiaatteeseen liittyviä äh, asioita, kuten vaikkapa esimerkiksi se, miltä maisema näyttää. Ja on hyvin tärkeää, että tämä asia äh, tarkistettaisiin ja uskon, äh, että meidän täytyy tässä prosessissa olla tarkkaavaisia, koska tämä vaikuttaa kaikkien kehitykseen ja myöskin ympäristöpolitiikkaan. Kiitos. Sitten Charles. Thank you. Uh, I'd like to thank the rapporteur for his draft opinion. Kiitokset. Haluan kiittää esittelijää tai valmistelijaa hänen lausunnostaan ja haluan sanoa, että nyt puolueettomien vaikutusten arviointi takaminen on entistäkin tärkeämpää ja meidän pitäisi todellakin varmistaa, että lainsäädäntö on hyvä ja että tätä kautta myös nämä arvioinnit ovat hyviä. hyviä. En aio nyt puuttua näihin periaatteisiin, mutta puolettomat vaikutusten arvioinnit ovat meille suuntaviivoin, kun me teemme lainsäädäntöä ja kun tehdään poliittisia päätöksiä ja kaikki analyysit, jotka ei ainoastaan ne, jotka mm, katsovat, tarkastelevat talousnäkökulmia, vaan myös muita terveystekijöitä, ympäristötekijöitä ovat tärkeitä ja jotkut kysymykset ovat paljon yksinkertaisempia ratkaista, jotkut tilanteet ovat hyvin monimutkaisia ja tulosten äh, saaminen aik- aikaansaaminen kestää kauan ja haluaisin, että kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa näitä arviointeja, että ne arvioinnit olisivat pakollisia. Me tarvitsemme tietoa hyvistä käytänteistä. Tiedän, että esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ruotsissa muun muassa tästä on jo kokemusta. Olisi hyvä tietää, mitä, mitä, mitä me voimme oppia näiden maiden tekemistä tai keräämistä kokemuksista. Sidosryhmiä, jotka ovat mukana tässä, on paljon. Ja meidän täytyy pyrkiä toimimaan siten, ettei synny mitään eturistiriitoja. Tiedän, että on paljon tilanteita, joissa eturistiriitojen syntymismahdollisuus on suuri ja sitten saattaa syntyä vahinkoa. Mutta haluan ö, tuoda esille tietyn huolen aiheen, joka liittyy siihen, että me täällä parlamentissa teemme näitä päätöksiä ja tietyt suositukset eivät ole mielestäni aiheellisia, koska me olemme täällä nimenomaan tekemässä tätä lainsäädäntötyötä ja tuen valmistelijaa hänen muodostamassaan kannassa. Kiitos Satu Hassi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille hänen työstään kuten äh, myös äh, SD-ryhmän edustaja, minäkin haluan painottaa sitä, että vaikutusarviot eivät äh, koskaan voi syrjäyttää poliittista harkintaa ja poliittista valintaa. Vaikutusarvioiden tehtävä on parantaa tietopohjaa, jonka pohjalta teemme päätöksiä. Ähm, Juri-valiokunnan raportööri Rova Niebler on työdokumentissaan nostanut kolme tärkeää periaatetta. Ja olisin sitä mieltä, että niitä tulisi korostaa myöskin Envin lausunnossa. Äh, ensinnäkin se, että ähm, äh, vaikutusarviot ovat todellakin apukeino äh, poliittiselle päätöksenteolle ne eivät voi koskaan korvata poliittista päätöksentekoa, eh, eikä niiden koskaan tulisi eh, viivästyttää päätöksentekoa, saati että niitä käytettäisiin päätöksenteon eh, estämiseen. Toisin sanoen lainsäätäjällä on se harkinnan vapaus, joka hänelle demokratiassa kuuluu. E, herra Kälänän omassa ehdotuksessaan kohdassa viisi ehdottaa pakollista kustannushyötyanalyysiä, jossa on selkeästi kvantifioidut edut ja haitat, edut ja kustannukset. Tämä menee niin kuin vastoin sitä, mitä rouva Niebler esittää yleisperiaatteena, ja tässä asiassa olen, olen rouva Nieblerin kanssa samoilla linjoilla. Äh, ensinnäkin äh, on hyvin paljon asioita, joissa hyötyjä äh, ei voi arvioida aivan tarkasti. Olisi todella hienoa, jos voisi, mutta aina ei voi silloin kun hyödyt liittyvät parempaan terveyteen ja parempaan ympäristöön, niin hyötyjen kvantifioiminen on vaikeaa. Silloinkin, ja meillä esimerkiksi on aivan tuore esimerkki, kun olemme tehneet vaikutusarviota teettäneet vaikutusarviota ROHS-lainsäädäntöä varten, että jopa tiettyjen materiaalien vaihtoehtojen kustannukset eivät välttämättä ole yksiselitteiset. Vielä vaikeampaa tämä hyötyjen kvantifioiminen on silloin, kun on kysymys esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta. Ei kukaan voi sanoa tarkkaa rahallista arvoa sille, että joku laji eh, pysyy olemassa, samoin vaikkapa ihmiselämä. Eh, kyllä me käytämme laskelmissa sille rahallista arvoa, mutta kuka voi sanoa, että, että se on joku täsmällinen arvo. Eh, toisin sanoen kustannussyötyanalyysissä aina joudutaan tekemään tiettyä mielivaltaa ja täytyy aina ottaa hyöty, huomioon myös nämä laadulliset kysymykset. Kodossa seitsemän äh, herra Kälänen äh, esittää sitä, että parlamentin valiokunnat silloin, jos merkittäviä muutosehdotuksia tehdään, pitäisi aina äh, tehdä myöskin vaikutusarvio. Ja myös tämä, <clears throat> tämä käy sitä vastaan, mitä, mitä rouva Niebler juuri valiokunnan työpaperissaan esittää koska se voi rajoittaa lainsäätäjän vapautta. Herra Kälänan tässä viittaa instituutioiden väliseen sopimukseen, mutta itse asiassa se, mitä hän ehdottaa, menee pitemmälle kuin siinä sopimuksessa on. Sopimuksessa sanotaan selvästi, että, että kun lainsäädäntöelimet harkitsevat merkittäviä muutoksia, niin ne voivat tehdä tällaisen vaikutusarvioon, mutta, mutta sen tekeminen ei ole pakko. Tietenkin on hyvä, jos omaa toimintavapauttamme rajoittamatta voimme näitä tehdä, mutta tässä asiassa mielestäni emme saisi sitoa käsiämme. Eli Kysymys on siitä, että löydämme, löydämme hyvän tasapainon äh, sen välillä, mihin äh, herra Kälänän äh, selvästi pyrkii, että teemme paremmin informoituja päätöksiä mutta, ja toisaalta sen välillä, että kuitenkin säilytämme sen poliittisen harkinnan ja toimintavapauden, joka on demokratiassa poliittisten päätöksentekijöiden perustehtävä. Kiitos. Dankeschön. Dann hat Vittorio. Kiitoksia sitten Vittorio Prodi. Grazie Presidente, <clears throat> grazie anche al collega Kale. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset herra Kälkänille tästä äh, työstä. Olen hiukan hämmentynyt. EU on epäillyt ähm, omia instrumenttejaan ja uskon, että olisi hyvä tutkia äh, niitä ennen kuin lähdetään äh, nyt uusia hyväksymään ja selvitän vähän tätä kantaa. Niin komissio komissio toivoo, että syvennettäisiin komission, suoranaisesti sidoksissa oleva yhteistä tutkimuskeskusta, mutta jolla on kuitenkin sellaisia tehtäviä, jonka kautta sen on avustettava komissiota sen toimeenpano toiminnassa, mutta samanaikaisesti myöskin äh, komissio tekee myöskin lainsäädäntöehdotuksia. On siis jo olemassa tällainen yhteinen tutkimuskeskus, äh, jota arvostan kovasti ja joka mittaa äh, sitä, mitä on tehty aivan asianmukaisella tavalla. Ei pidä myöskään unohtaa virastoja. Mehän puhuimme tässä juuri EFSAsta, elintarvikevirastosta ja olemme aina myöskin korostaneet EFSAn äh, jäsenten riippumattomuutta. Toisin sanoen, ennen kuin lähdetään vaatimaan ulkoista tukea, olisi hyvä lähteä analysoimaan jo eh, eurooppalaisten virastojen ja eh, viranomaisten eh, vaikutusta, ja nehän ovat jo riippumattomia, esimerkiksi Kööpenhaminan ympäristövirasto. on infrastruktuuri, joka on hyvin ammattitaitoinen ja joka mielestäni on riippumaton, puolueeton Tietystikin voidaan sitten analysoida tämän äh, viraston äh, tilannetta ja äh, todella tutkia sitä tarkkaan, mutta aivan hyvin voidaan ajatella, että siellähän on jo näitä riippumattomia toimijoita, asiantuntijoita, jotka tekevät näitä puolueettomia vaikutusten arviointeja. Ja tietystikin ne on integroitava, integroitava tähän koko kokonaisvaikutusten arviointitehtävään, mutta en usko, että meidän pitää nyt lähteä komission ulkopuolelta hakemaan tällaisia asiantuntijoita, riippumattomia ammattilaisia, jotka kuitenkin jo ovat olemassa. Ja ennen kuin lähdetään luomaan ulkoisia instituutioita ja elimiä, joita riippumattomuutta pitäisi vielä uudelleen arvioida, niin eikö olisi parempi tarkistaa se, ovatko meidän virastomme riippumattomia riittävästi. Niidenhän pitäisi kuitenkin sitä olla ja toimia täysin puolueettomasti sillä olemmehan aina korostaneet sitä, että näiden hallintojen, näiden virastojen hallitukset ovat täysin puolueettomia. Nämä virastot koostuvat ammattilaisista, jotka ovat hyvin merkittäviä alallaan. Ja miksi he eivät voisi olla vastuussa vaikutusten arvioinneista? Ja jos on olemassa joitakin varsin arkaluonteisia aiheita, niin voitaisiin pyytää, että parlamentin jäsenet täysin luottamuksellisesti voisivat sitten tuoda oman panoksensa, mutta parlamentti näin voisi pyytää että joku taho avustaisi näitä virastojen hallituksia ja asiantuntijoita. Ja tämä sillä tavalla, että voitaisiin luoda eri virastojen neuvosto – Ja siinä olisi mukana henkilöitä, jotka ovat täysin kompetentteja ympäristöasioissa. Ja uskon, että meillä on todella korkean tason asiantuntijoita omissa elimissämme ja virastoissamme ja uskon todella, että näiden virastojen valtuuksia pitäisi vahvistaa sillä tavalla, että ne voisivat järjestäytyä vastaamaan niihin tarpeisiin, joita meillä on ympäristön ympäristöasioiden vaikutusten arvioiden osalta, mutta meillä on siis jo olemassa olevat inhimilliset voimavarat, jotka ovat hyvin ammattitaitoisia. Ja Pitäisi nyt vain tietää, josko nämä asiantuntijat ovat jo riittävän puolueettomia, jotta he voisivat tämän vastuullisen tehtävän kantaa. Kiitos. Sitten Marko Naita. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju tiem kolegom, kurie dirba prie šito labai sudėtingo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet työtä tämän monimutkaisen kysymyksen parissa. Sehän yhdistää mukaan erilaisia tekijöitä ja elementtejä. Yleisesti puhuttaessa vaikutusten arviointien sisällyttämisestä lainsäädäntöön haluaisin ottaa esille erityisesti ympäristövaikutukset. Kun ajatellaan ympäristövaikutusten arviointia, uskon, että meidän täytyisi ottaa huomioon ainaan, ainoa huomioon nimenomaan ympäristön näkökulmat lainsäädäntöä toteutettaessa. Ja ympäristönäkökulmat pitäisi asettaa korkeimmalle tasolle silloin, kun ehdotuksia hyväksytään, kun ajatellaan sitä, että kun ajatellaan, että uskotaan, että nämä toimet ovat puolueettomia ja riippumattomia, ja sitten neillä on vaikutus ympäristölainsäädäntöön, niin EUn kansalaisten pitäisi olla tietoisia siitä, että pyrimme siihen, että tässä sovelletaan puolueettomuutta. Nyt Tämä koskee myös energiaa ja muitakin sektoreita. On tullut esille, että yritykset, jotka tilaavat tällaisia tutkimuksia tai arvioita, ne us, he uskovat, että näiden arvioiden tulokset voivat perustella heidän toimensa. Ja joskus tämä on tapa peittää jonkinlaisia laittomia toimia. Ja jos meidän toimintaamme ohjaa riippumattomuus, puolueettomuus ja objektiivisuus, niin työllä on hyvä. Ehkä tällä tavalla saamme hyvää pohjaa työllemme. Ja, dank. Kiitoksia. Sitten pyytäisin komissiota ottamaan kantaa. Stephen Wright on täällä keskuudessamme. Ja hän lausui ne asiasta jotain. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, firstly, the commission... Kiitos. Kyllä komissio on sitoutunut laadukkaisiin uh, vaikutusten arviointeihin ja korostan, että katselemme siinä ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia integroidulla tavalla ja teemme tämän myöskin kustannustehokkaasti tehokkuuden puitteissa ja äh, näin siis toimimme, kuten tässä sanottiinkin. Niin meidän ongelmamme varmastikin on äh, se, äh, että mukana olisi siis ulkopuolinen taho näissä lautakunnissa. Miksi mielestämme tämä ei olisi hyvä asia? No ensinnäkin tämä lautakunta olisi riippumaton äh, tasapainon nimissä. Siinä olisi mukana ympäristö, äh, business ja äh, työllisyyspääosastot, jotta katsotaan näitä kaikkia eri osapuolia. Ja meitä huolestuttaa se, että jos sinne tulisi mukaan ulkopuolisia henkilöitä, niin sitten se veisi pois tämän tasapainon. Ja kun ajattelemme jäsenvaltioita, niin tässähän viitattiin siihen, että siellä on jo olemassa riippumattomia elimiä ja ne eivät kuitenkaan ole riippumattomia, vaan ne tarkastelevat bisnesvaikutuksia niin, että mielestämme tämä komission malli on para, koska siinä täytyisi olla niin sosiaaliset, taloudelliset kuin ympäristölliset vaikutukset mukana. Ja tämä on siis keskeinen huolenaiheemme. Institutionaalisesti se, että pääosastojen edustajat toimivat riippumattomasti, ne ovat myöskin sidoksissa komissioon. Ja tämä lautakunta siis todella tarkastelee näitä sisäisiä menettelyjä ja tuntuu siltä ikään kuin, että komissio olisi nämä asiat hyväksynyt edeltä käsin. No institutionaalisesti on aika vaikeata, että jotkut ulkopuoliset tai vaikkapa parlamentin jäsenet voisivat olla mukana tässä komission sisäisessä, sisäisessä toiminnassa, joten tämä ei tunnu sopivalta teille eikä meille eikä siinä ole mitään tolkkuakaan, että olisi tällaista ulkopuolista tahoa näissä sisäisissä menettelyissä. Ehkä olisi hyvä mainita vielä tuo puitesopimusluonnos e- Euroopan komission ja parlamentin välillä. Siinä toteamme ja lainaan sitä, että komissio takaa sen, että vaikutusten arvioinnit toteutetaan täysin sen vastuun mukaisesti, että toimimme avoimesti ja äh, myöskin, että takaamme puolueettomat vaikutusten arvioinnit. Näin tässä lukee ja tällä tavalla meidän pitäisi toimia. Komissio siis näkee nämä asiat ja sisäisenä menettelynä ja pitää huolta siitä, että ne toteutetaan kunnolla. Olen kuitenkin iloinen siitä ajatuksesta, jonka herra Kellan esitti, että seurattaisiin äh, myöskin IMKon lähestymistapaa IMKOhan tarkastelee vaikutusten arviointia, komissiosta keskustelee niistä ja miettii, onko ne hyvin tehty. Mielestäni olisi hyvä, että ulkoisesti myöskin Euroopan parlamentti tekisi tällaista valvontaa sen jälkeen, kun sitten tämä oma vaikutusten arviointi on tehty ja sitten voimme nämä poliittiset ehdotuksemme teille tehdä. Meistä olisi myöskin hyvä, että Euroopan parlamentti sitoutuisi näihin vaikutusten arviointiin tarkistusten, tarkistusten kautta. Tämä vaikuttaa varmasti asianosaisiin ja ähm, on tärkeää, että meillä on nämä vaikutusten arvioinnit ja teemme ne. Ja sitten olisi hyvä, että tarkistusten kautta nähtäisiin, kuinka nämä vaikutukset sitten äh, toteutuvat. Ja, ja mitä tulee virastoihin, äh, Eh, Euroopan ympäristövirasto on tämä hyvä esimerkki. Se on hyvin ammattitaitoinen, se on riippumaton ja hyvin usein he myöskin kommentoivat vaikutusten arviointiprosessia. Eh, he ovat osana sitä ja me kuulemme paljon asianosaisia asiantuntijoita ja Euroopan ympäristövirasto olisi tässä siis mukana kuitenkaan se ei ole elin, joka pystyisi tekemään nämä laatuarvioinnit, joita eh, komission sisäisessä vaikutusten arvioinnissa tehdään. Kiitos. Ja, eh, Linda, enough. No niin, Linda, onko jotain kysyttävää? Yeah, just react. I mean, one, I don't know what IMCO does. But... En tiedä, mitä IMCO tekee, mutta olisiko komissio valmis eh, kommentoimaan valiokunnalle näitä vaikutusarviointeja. Olemme puhuneet tästä koordinoinnista. On, mehän teemme lainsäädäntöä niin, että meillä on ensin keskustelu, meillä on esittelijä, esittelijä ja sitten varjoesittelijä, että se komissio kommentoi tarkistuksia mutta nyt tässä isossa lainsäädäntöasioissa komission pitäisi esitellä lainsäädäntöä valiokunnalle, ja silloin olisi kiinnostavaa kuulla myös vaikutusten arviointia, myös se, että minkä takia että komissio on valinnut tiettyjä linjauksia, me taas toisia. En tiedä, mitä te muiden valiokuntien kanssa teette. Käyttäkö te muiden valiokuntien pakeille ja teettekö te siellä näin? Vittorio Prodi. Prodi. Grazie, ma per una reazione, ecco. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin reagoida hieman. Komissiolle vähän on omat rakenteensa ja on tärkeää, että se käyttää, että se hyödyntää näitä rakenteita – kun ajatellaan vaikutusten arviointia ympäristöpuolella ja niin, että se tapahtuu asianmukaisesti. Sitten kun ajatellaan virastoja, virastot voivat toimia riippumattomana, puolueettomana elimenä. Me voimme kehittää tätä. Meillä voi tai en usko, että, meillä, että me voisimme löytää ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka olisivat parempia kuin jo meillä olemassa olevat EUn sisällä olevat asiantuntijat. Voitaisiinkin rohkaista Kööpenhaminan virastoa olemaan yhteydessä muiden virastojen kanssa, esimerkiksi Helsingin kemikaaliviraston kanssa ja EFSAn kanssa sillä tavalla voisimme voisimme työstää puolueettomia vaikutusten arviointeja. Ja tämä tapahtuisi todella korkeatasoisella tavalla ja asiantuntijuus olisi, ja ammattitaito olisi taattu. Ja sitten vaihtoehtoisesti, jos parlamentti joissakin aroissa kysymyksissä haluaa toimia toisin ja syventää näkökulmaa, silloin voitaisiin ottaa mukaan ulkopuolisia henkilöitä. Mutta minusta meidän täytyy luottaa virastojen ammattitaitoon Kööpenhaminan viraston osalta. Haluaisin, että virastojen tehtäviä voitaisiin kehittää, jotta voitaisiin kasvattaa niiden puolueettomuutta ja tarvittaessa niillä olisi kaikki tarvittavat pätevyydet ja joidenkin tapausten kohdalla tulisi ulkopuolisia asiantuntijoita. On the first question, will the commission come to... Ensimmäisen kysymyksen, niin kun äh, komissio esittää nämä vaikutusten arviointinsa, kyllä, kyllä mielellämme voimme tulla niitä tänne selvittämään ja keskustelemaan niistä sitten virastoista. Kyllä, ympäristövirasto on riippumaton, puolueeton, se on hyvin ammattitaitoinen ja kuulemme sitä ja esitämme kysymyksiä sille myöskin kemikaalivirastolle Äh, niistä ehdotuksista, jotka kenties niihin vaikuttavat niin, että ne kyllä ovat mukana tässä prosessissa ja ehkä epäröisimme kuitenkin, että pyytäisimme tekemään laatuarvioinnin äh, tästä komission äh, vaikutusten arviointiehdotuksesta ennen kuin ne ovat itse siihen vaikuttaneet. Miksi? No siksi, koska ne ovat ulkoisia, mutta toiseksi ne eivät ole neutraaleja. Mielestämme me tarvitsemme neutraalin vaikutusten arvioinnin, joka tarkastelee ympäristö-, talous- ja sosiaalivaikutuksia ja mukana on kenties joitakin bisnestahoja, jotka haluaisivat olla mukana, niin että paras tapa taata neutraliteetti on se, että kaikki PO, kaikki äh, komission osat ovat mukana näiden vaikutusarvioiden tekemisessä ja takamassa, että ne tehdään ammattitaitoisesti. Sitten lopuksi vielä esittelijä, mitä lausutte asiasta, mitä on kuultu. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi nopeaa seikkaa. Ensinnäkin ero, mielipideero komission kanssa on, kuten Herran Wright sanoikin, niin tällainen arviointielin on jo komission osalla, äh, sisällä olemassa, mutta siinä on eri pääosastojen äh, edustajia mukana ja minusta tämän elimen pitäisi saada komission ulkopuolelta riippumattomia edustajia. Tämähän, tämän tuli esille, eri pääosastoilla tulee erilaisia kannanottoja, mutta jos katsotaan asiaa ulkopuolelta, niin sehän on silloin kuitenkin komission sisäistä keskustelua. Ja minusta olisi järkevää, että katsottaisiin tätä prosessia sillä tavalla, että että siellä olisi ulkopuolisia puolueettomia henkilöitä, jotka olisivat siellä mukana. Ehkä sitten taas tämä parlamentin, parlamentaarikkojen mukaanottaminen on taas kyseenalainen asia. Sitten, äh, kuten Rova Hassikin sanoi, en ryhdy tässä rajoittamaan sitä, miten edustajat voivat antaa panoksensa tarkistusten muodossa lainsäädäntöön, mutta emme voi korostaa sitä, että komission pitäisi tehdä näitä kustannushyötyanalyysejä. Mm, meidän pitää itse tehdä sama, meidän pitää olla avoimia sen suhteen, mitkä nämä kustannukset oikeasti ovat. Ja meidän pitää olla tietoisia kustannuksista ja voin hyväksyä täysin sen, että on tällaisia sosiaalisia näkökulmia, muita taloudellisia näkökulmia olevia kustannushyötyanalyysejä. Ja sitten eh, meidän täytyy olla vastuussa näistä, kun teemme poliittisia päätöksiä. Ja tietenkin faktojen kokoaminen on tärkeää ennen kuin päätökset, ennen kuin päätökset tehdään. Ja kiitokset näistä kommenteista tähän työhön. No niin, tarkistus aikaa 15. päivää puolilta päivin syyskuussa, Ei, äh, anteeksi 13. Sy- 13. syyskuuta puolilta päivin kello 12. Kiitän tästä keskustelusta ja sitten pyydän teitä tulemaan vielä iltapäivälläkin, jotta äh, kuulemme sitten Belgialta äh, vähän ajatuksia puheenjohtajakaudesta. Ja me Täällä on puikalla myös kollegoja Ranskasta paikalla ja vasemmalla sivulla. Ei nyt olla champs mutta tämä on sitten poliittinen paraati. Tämä aamupäivä on valmis sitten näin kello 15.